Colleagues, can I just explain the reason why I'm... Kollegat, selitän miksi tässä odotellaan ennen alkua. On ongelmia herra Kohin mietinnöstä ja odotan EPPn koordinaattoria, jotta saadaan esittelijältä selvitys, että haluaako hän esittää sen tässä kokouksessa vai ei, joten sen vuoksi pidättelen aloittamista. Mutta tästä saan tilaisuuden kuitenkin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän herra Van Dalen vaalipiiristä, 45 henkilöä. Siellä takana olette erittäin tervetulleita kokoukseen. Toivon, että ymmärrätte, että yleensä ei ole näin suurta kokoussalia. Voin vain olettaa, että teidän vierailunne sen aiheutti, joten olemme ikuisesti kiitollisia. Yleensä ahdetaan ihmiset niin, että ole tarpeeksi tuoleja, mutta tänään on iso sali. Eli teidän vierailunne tilille tämä tulee, mutta eh, erittäin tervetulleita olette. Odotetaan, kunnes Matthew tulee takaisin tietojen kanssa, jos sopii. Ja, Vorsitzender. Äh, Hang on. Can I formally, I've not started yet, I've been en ole vielä aloittanut virallisesti, odotin teitä, joten avaan kokouksen. Herra Gross, työjärjestyshuomautus. Äh, zur, zur Esityslistaan puheenjohtaja kollega Koch. Hän on vielä Frankfurtissa, siellä on turvallisuustoimenpiteitä, eli hän ei ole ennen 18 täällä. Mutta koska tiedän, että kollegoilla on äh, myös äänestylistasta ja äh, mietinnöstä kysymyksiä, niin kysymykseni olisi, että voidaanko siirtää äänestys ja käsittely seuraavaan kokoukseen. Se olisi korrektia häntä kohtaan, koska myös niitä kollegoita kohtaan, joilla vielä kysymyksiä on, ja niin se olisi korrektia. Kysyisin, tai tällaista tarjoaisin paikalla oleville kollegoille. So can I just get it right, Mr. Grosh, your proposal... Herra Grosh, ehdotatte, että otetaan herra Kohin mietintö esitykseltä pois, piste, sekä tarkistusten käsittely että äänestys seuraavaan kokoukseen. Näinkö ehdotatte? Yeah, okay, that... Selvä. Tämä on ehdotus. Onko tähän vastalauseita? Hyväksytäänkö herra Groshin esitys. Jos näin on, niin sitten otetaan se pois esityslistalta ja siirretään seuraavaan. Pahoittelen niille, pahoittelun niille, jotka tulevat erityisesti tätä mietintöä varten. Mutta se tarkoittaa myös, että sihteeristö siirtää näitä asioita tässä aikataulussa. Eli täytyy myös tiedottaa komissiolle uudistetusta aikataulusta. Tämän muutoksen myötä esitetään niin, Rova Meissner. Uh, sure, we... Halusin vain varmistaa, siis tämä tarkoittaa sitä, että että meillä pitäisi olla toinen esityslista kokonaan. Voisiko huomisesta aamulta tai iltapäivältä kenties vaihtaa jotakin kohtaa? Vai onko jollakin, jossakin toisessa kohtaa vielä aikaa jäljellä? Se on vaikeaa kun komission ihmisten vuoksi, kun heitä on tulossa. Mieluummin tehtäisiin niin, että 24. päivä lyhyemmäksi, 25. sitten jatketaan, kuten suunniteltua. Kiitos. Indeed. Okay. So with that, I'll adopt the draft agenda with that. Tämän muutoksen myötä esitystä hyväksytty ja pahoitteluni niille, jotka tulivat juuri sen kohdan vuoksi, joka otettiin pois esitystöltä pöytäkirjojen hyväksyminen viime kokouksesta. Ovatko kaikki tyytyväisiä niihin pöytäkirjoihin? Seuraava kohta sen vuoksi sitten esityslistalla on Rouva Ajala Senderin mietintö, joka koskee rajat ylittävän lainvalvonnan helpottamista liikenneturvallisuuden alalla tarkistusten käsittely. Olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Sí. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää kollegoita osoittamastani kiinnostuksesta tähän mietintöön, joka heijastuu myöskin esitetyissä tarkistuksissa. Tämän sanottua, niin varmasti osa teistä on pettyneitä siitä, että en ole voinut hyväksyä useimpia tarkistuksia. Syynä on se, että me käymme jo neuvotteluja tämän mietinnön suhteen – puheenjohtajamaan ja komission kanssa me pohjustamme jo mahdollista sopimusta toisessa käsittelyssä. Joten ottaen huomioon niiden sopimusten luonne, joihin ollaan väitellään pääsemässä, en ole voinut suurin osa tarkistuksia voinut hyväksyä. Olen tavallaan välttänyt uusien tekijöiden mukaan ottamista. silloin, kun niillä on joku toinenkin konteksti. Esimerkiksi Kohin mietintö tieliikenteen turvallisuudesta on jo tuloillaan. Ja täällä on kollegoilta ehdotuksia, jotka so sopisivat paremmin oma-aloitemietinnön, valiokunta sen mietinnön kontekstiin. Siinä voidaan tehdä ehdotuksia uusiksi rangaistusmuodoksi tai uusiksi keinoiksi tiedonvaihtoon liittyen. Mutta tässä neuvottelujen vaiheessa, jolloin etenemme aika hyvin puheenjohtajavaltion kanssa, niin silloin tarkistukset, jotka menevät ihan eri suuntaan kuin vaikeat neuvottelut neuvoston kanssa meitä vievät, niin tuollaiset ehdotukset vaikeuttavat asioita enemmän kuin helpottavat. Joten pyydän anteeksi tätä. alun perin tarkoitus oli saada valiokuntatyön loppumaan ennen pari viikkoa sitten pidettyä täysistuntoa. Olisimme tehneet kompromisseja esimerkiksi Tieto Soojan, Bachin, Savisaaren ehdotusta mukaan. Mutta, ja samoin delegoitujen säädösten suhteen. Mutta tämä ei ollut mahdollista, koska kuten Eurovinjetinkin tapauksessa neuvoston täytyi lykätä asioiden käsittelyä ja puheenjohtajamaalla ei ollut vielä viime viikolla mandaatti edetä neuvotteluissa. Tällä viikolla olemme työskennellä tekstin parissa ja voin nyt kommentoida sen, että mitä tietosuojaan ja delegoittiin säädöksiin tulee, me olemme edenneet aika paljon, samoin tämän uudistuslausekkeen su- suhteen me olemme edenneet aika paljon. Jopa niin, että neuvosto on hyväksynyt sen, että komissio voisi tulevaisuudessa ehdottaa yhteisiä kriteerejä ja lainsäädännön lähentämistä tulevaisuudessa. Mutta tänä aamuna ei ollut vielä aikaa esitellä niitä kompromissiehdotuksia, joita olemme valmistelleet täysistuntoa varten, joten yhteenvedonomaisesti Osoittakaa ymmärrystä äänestyslistani kohtaan. Olisin mielelläni ottanut teidän tarkistuksia enemmänkin mukaan, mutta nykyoloissa ne olisivat vaikeuttaneet neuvotteluja vielä nykyisestäkin. Vaikeat ne ovat jo nytkin olleet. Ja sanoisin, että voisitte ottaa myös asioita esille herra Kohin mietinnön yhteydessä ja täysistunnossa. istunnossa Niitä voidaan käsitellä myöskin suositusten yhteydessä. Nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Bach for the PPE. Kiitoksia, sitten herra Bach EPPltä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Heti alussa haluaisin onnitella kollega Ajala Senderiä hänen työstään, tästä suuresta työstä ja kompromissiehdotuksista, joita voimme tukea. Tämä on hyvin vaikea asiakokonaisuus, josta jota on työstetty jo pitkän aikaa, eikä varmaankaan ollut yksinkertaista. Kun ajatellaan jäsenvaltioiden suurta vastustusta, niin sitä saada voitettua ja sen vuoksi onnittelut. Harmi, että sitä, sitä ei voitu työstää aiotun oikeusperustan perusteella, vaan nyt täytyi siirtyä tähän poliisiyhteistyöhön ja Ja se on saanut vähän eri suunnan kuin mitä parlamentti olisi toivinut. Parlamentti oli kunnianhimoisempi, lähti sellaisiin aloitteisiin, jotka menivät pidemmälle kuin missä nyt ollaan. Eli se oikeusperustan kannalta on harmi, että nämä kolme maata eivät ole sidottuja tähän päätökseen. Rova Eläsenre sanoi myös, että tämä tietosuoja on hyvin tärkeä osa-alue parlamentille. Tässä siitä huolimatta täytyy pysyä kovalla linjalla ja tämä yksityisalue ja sitten tämä lyhytaikainen tietojen säilyttäminen, se täytyy olla tärkeä asia, se täytyy nimenomaan mainita siellä. Myöskin delegoitut säädökset. Tänä aamullahan oli vielä trilogikokous ja komissio teki sillä arvokkaita ehdotuksia, jotka voimme hyväksyä. Ja myöskin Unkarin puheenjohtajamaana – sitä haluaisin myöskin onnitella. Sillä oli vaikka asema alusta alkaen, mutta viime trilogissa kuitenkin saatiin aikaan paljon sopua. Vielä sitten tämä tiedottamisvelvollisuus. Tässäkin parlamentti ei saanut kaikkia vaatimuksia läpi. Siitä täytyy vielä keskustella, että mikä meille tärkeää on. Tämä tiedottamisvelvollisuus jäsenvaltioille, mitä seurauksia siitä on. Tässäkin täytyy pysyä tiukalla linjalla neuvotteluissa neuvoston kanssa. Mutta kaiken kaikkiaan uskon, että tässä on tehty paljon työtä ja kompromissi on meille hyvin tärkeä. Uskon, että kaikillekin. Ja sen vuoksi yleisellä tasolla voimme olla tyytyväisiä tämän tähän työhön ja sen siihen sisältyviin ehdotuksiin. Kiitoksia. Sitten Ravasovisa Alde, Alde puolesta. kollegit, olen... Hyvät kollegat, jo aikaisemmin olen kertonut, että olen pettynyt tähän direktiiviin, mutta ensiksi haluaisin kuitenkin kiittää esittelijäämme. Hän on tehnyt erinomaista työtä hän on toiminut hyvin yhteistyökykyisesti varjoesittelijöiden kanssa ja lopultakin olemme nyt päässeet siihen pisteeseen, että voimme huomenna äänestää tarkistuksista. Mutta nyt sitten itse sisältöön. Me puhumme tässä seuraamuksista tai rangaistuksista, jotka eivät sisälly direktiiviin. Mielestäni tieliikenneturvallisuus on hyvin tärkeää ja on tärkeää, että kaikista siihen liittyvistä rikoksista myös rangaistaan. Toivon myös, että tämä on vain alkua ja että jatkossa pääsemme itselle asettamaamme tavoitteeseen. Sitten tarkistuksista niin esimerkiksi tietosuoja ja tietojen vaihto on tässä ongelmana, vaikkakin neuvosto sanoi, että tietosuoja on tässä direktiivissä mukana, niin mielestäni ei kuitenkaan riittävällä tasolla. Direktiivissä pitäisi todella tarkasti määritellä, kuka saa pyytää tietoa ja mihin tietoja voidaan käyttää. Se pitäisi myös tietää. Lisäksi tässä pitäisi olla mukana tietoa tapauksesta, mutta lisäksi pitäisi toimittaa luettelo siitä, kyseisen henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Minä ja herra Bach olemme esittäneet yhdessä tarkistuksia, jotka liittyvät ensisijaisesti tietosuojaan, ja itse olen tehnyt kolme tarkistusta liitteisiin. Tarkistukset 70 ja 71 liittyvät ilmoitukseen tai tietoja koskevaan kirjeeseen ja tarkistus 72 liittyy toisen liitteen kohtaan kahdeksan. Ja siinä puhutaan siitä, että tietojen vaihdossa rajojen yli. Se pitää määritellä direktiivissä tarkemmin. Kaikille jäsenvaltioille ei pitäisi toimittaa kaikista tapauksista kaikkia tietoja, vaan tiedot pitäisi vain lähettää sille jäsenvaltiolle tai jäsenvaltiolle, joka on vastuussa tietojen keruusta. Kiitoksia vihreiltä, Rova Lichtenberger. Sydämelliset kiitokset. Esittelijä on todellakin, ei ole säästänyt voimiaan. Neuvosto ei ole sitten tehnyt ollenkaan sitä. Neuvosto tekee niin, että se yrittää, kun tämä talo haluaa saada aikaan parempaa säädöskäytäntöä, niin neuvosto haluaa vain, että häiritsee kaikkia, mitä komissiolta ja parlamentin tässä suhteessa tulee ehdotuksia. Tämä täytyy sanoa ihan selvästi ja avoimesti. Tämä on yksi esimerkki siitä. No mitä sitten on jäänyt jälkelle? Tietojenvaihdon parantaminen ja rekisteri on myöskin askel eteenpäin, mutta paljon, paljon kaukana siitä, mitä itse asiassa tarvittaisiin, kun puhutaan todellakin oikeasta liikenneturvallisuudesta. Rova kollega Thomas, olette oikeassa siinä, että tietosuoja on yksi pääongelmista. Nämä muotoilut, jotka nyt on tässä ehdotettu, Niiden myötä valtio voi, jäsenvaltio voi pitää tietoja 13 vuotta, jos se pitää sitä oikeana aikamääränä. Eli kaikki mahdollinen voidaan tehdä näiden tietojen kanssa, koska de facto ei ole määriteltyjä rajoja. Eli jokainen tapaus menee taas oikeusistuimeen. Ja meidän pitäisi säätää lakeja, jotka sitten määritellään tarkemmin tuomioistuimessa. Se on ihan hölmöä. Se, mitä neuvosto tällä hetkellä tekee, on sellaista, joka aiheuttaa vastakkaisia vaikutuksia, kontraproduktiivista. Kollega Aija Seller ei mahda sille mitään. Hän on todellakin yrittänyt saada sen aikaan, että, siellä, että meidän ehdotuksemme pysyisivät tässä mukana. Neuvostossa se sitten meni pieleen. Tässä on rajoitettuja parannuksia. Okei, tällainen vielä sitten katsotaan, tai ainakin minä haluaisin vielä katsoa niin, että Ainakin tietosuojakysymys määritellään niin, että jäsenvaltioiden puolelta ei voi tulla väärinkäytöksiä, koska se on se kyse asia, johon Joo, tämä asia loppujen lopuksi liittyy. Eli niitä käytetään vain siihen, miten varten ne on vaihdettu ne tiedot. Eikä sen enempää. Olemme esittäneet kahteen kohtaan jotka itse asiassa ovat ristiriitaisia, eivätkä oikeastaan myöskään toteutettavissa. Kaikki jäsenvaltiot uskovat, että kaikki jää ennalleen. Se on oikeastaan aika katastrofaalista, jos neuvosto ei ajattele uudelleen tätä liikennepolitiikkaa, se eikä pelkästään liikennekysymyksissä ole näin, niin neuvosto joutuu sitten kantamaan syyn siitä, että mekään emme pysty imagoamme parantamaan julkisuudessa. Tällaisia epäselviä säännöksiä, joissa jokainen kohta täytyy määritellä tarkemmin tuomioistuimessa, jotta tämä voidaan edes toteuttaa. Tämä on malli esimerkki siitä, miten ei pitäisi toimia. Toinen malli esimerkki, sekin tulee, se on tämä eurovinjettiasia, mutta kun tässä nyt on kyse oikeudellisista asioista ja kyse on siitä, että saadaan jotakin toteutettavaksi, ja oli se lähtökohta, että nämä eivät ole toteutettavissa kahdenvälisillä sopimuksilla. Eli tässä todellakin huono, huono todistuksen tästä saa neuvosto. Eikä tässä pidä puheenjohtajamaata vetää tässä vastuuseen, vaan tämä on neuvoston yleistä politiikkaa tällä hetkellä. Toivottavasti nyt se ymmärtää, että nyt kun parlamentti saa Lissabonin myötä enemmän val- toimivaltuuksia, niin meidän, ovatko sitten ajatelleet, että meidän täytyy näyttää parlamentille, että ne ovat oikeuksia vain paperilla. Ja että kaikki mitä he ehdottavat, se voidaan pilata. Eli todellakin pettyneenä tässä olen ja ajattelen, että tämä on mallin esimerkki, mitä myöskin ammattikirjallisuudessa voi tulla esille ja mitä kuvaillaan tällaisessa valtiosääntöoikeudessa ja perustuslakiasioissa. Thank you very much for the ECR, Mr. Van Dalen. Sitten herra Van Dalen ECRltä. Laat ik beginnen om de rapporteur... Aloittaisin kiittämällä esittelijä sydämellisesti. Kuten muutkin kollegat, olen samaa mieltä, että hän on tehnyt kaiken mahdollisen saadakseen tuloksia. mutta asiat ovat aika niukalla tolalla sen suhteen kyllä. Ja me, meiltä on pyydetty sitä, että emme esittäisi liikaa tarkistuksia, koska neuvottelut ovat hankalassa tilanteessa ylipäätänsä ja vaikeutuisivat edelleen tarkistuksista. Mutta kiinnittäisin huomiota ne kuitenkin tarki- tarkistukseen 51, jonka vahja, minä olemme tehneet. Ja siinä me toteamme, että milloin rikkomuksia esiintyy, tekovaltia tätä käyttää vastaanottamien tietoja sen määrittämiseksi. Kuka on vastuussa? Hmm. Mutta rikkomusten seuraamisessa on eroja. Ja oikeudellisessa vastuussa on myös eroja. Ja meidän pitäisi jättää tilaa kansalliselle lainsäädännölle toimia. Ja huomenna tulisin suosittelemaan kollegoille. Tarkistuksella 50-51. Sitten herra Riike, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin onnittelen Inestä hänen tekemästään työstä. Tiedän, että se oli hankalaa, mutta tarkistukset, joita esittelin, näyttää siltä, että niitä ei neuvostossa ole juurikaan huomioitu. Ensinnäkin se, mistä tässä Peter puhui, eli se, että ei, tästä puhutaan oikeudessakin, että miten henkilölle voidaan antaa rangaistuksia eh, jostain eh, tietystä rikoksesta, kun, kun mennään sanomaan, että tehän olette nyt syyllistyneet tähän liikennerikkomukseen ja menette vankilaan. Se ei minun mielestäni ole mahdollista. Ja toiseksi, jos ei voida todistaa, että henkilölle henkilölle on annettu varoitus tästä. Pitäisi voida siis todistaa. Joissakin maissa ei ole tiettyjä menettelyjä käytössä. Ja jos vaan sakkolappu menee roskikseen, niin sillä tavalla, että henkilö voi sanoa, että en ole saanut tästä tietoa, eikä voida todistaa, että rikokseen on oikeasti syyllistytty, jos ei ole mahdollista saada tietoa. Tässä siis perusoikeuksia, erityisesti kolmea perusoikeuksien kohtaa rikotaan. Ensinnäkin soveltamisalan suhteen, toiseksi se, miten tietoa annetaan rikoksista, rikosoikeudesta ja sitten kolmanneksi olen todella hämmästynyt siitä, että tämä on sekä EU-oikeuden että kansallisen lainsäädännön vastainen direktiivi. Ja ne voittavat, jotka eivät halua rajat ylittävien rikoksien seuraamuksia toteuttaa, koska tämä direktiivi ei voi toimia. Kiitoksia sitten komission puolelta, Rova Jäger. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. muistan, että komission alkuperäisen kannan oikeud- oikeusperustasta, niin kuitenkin sanoisin, että komissio pitää tervetulleena edistystä tässä tärkeässä asiakohta kokonaisuudessa, joka koskee tieliikenteen turvallisuutta. Ja me olemme ottaneet myönteisiä askelia eteenpäin kolmikantaneuvotteluissa ja komissio suhtautuu optimistisesti siihen, että me pääsemme kompromissiin toisessa käsittelyssä heinäkuussa. Valtavasti työtä on tehty viime viikkoina ja kiittäisin teitä ja Unkaria erittäin myönteisestä lähestymistavasta. Molemmat puolet ovat tehneet merkittäviä myönnytyksiä erityisesti tähän uudistamislausekkeeseen ja tietosuojaan. Mutta viittaisin kuitenkin parin tarkistukseen, johon on tänään viitattu komissa pitää myönteisenä sitä, että tarkistus 18 on tehty ja koskee vahvistunutta jäsenvaltioiden raportointivelvollisuutta. Ja sitten tämä informaatiokirja. Me tiedämme, että lainsäädäntäjien mielipiteitä on vaikea luoda lukkoon lainsäädännössä, mutta suhtaudumme luultavaisesti, että tämän päivän kompromissiehdotus kantaa hedelmää. 17. kesäkuuta neuvotteluissa. Mä uskon, että, että tarkistuksen 25 ehdottama vahvempi, vahvempi lauseke johtaisi harmonisoituun lainsäädäntöön ja vahvistettuun mekanismiin komission aloitteen oike- oikeuden puitteissa. Ja tässä mielessä on tervetullut tullut, että neuvosto on ottanut huomioon, miten tärkeä tämä lauseke on parlamentille ja meistä ratkaisu tässä on tärkeää. Ja mitä sitten tulee tietosuojaan, komissio uskoo, että äh, oikeus tiedon saamiseen täytyy säilyttää, mutta useimmat parlamentin huolenaiheet on otettu huomioon. Meidän pitäisi löytää tekniset ratkaisut muutaman yksityiskohtaan. Kiinnitämme myös huomiota delegoitunsäädöksiin liittyviin muutoksiin. Ja tämä implisiittinen jatko-oikeus ottaen huomioon yhteinen ymmärrys delegoidusta säädöksistä luo mahdollisuuksia myönteisen ratkaisun löytämiseksi. Ja sitten tarkistus 52, jota olette painottaneet tänne, joka liittyy tietosuojaan, komission samaa mieltä tarkistuksen ensimmäisen osan suhteen, mutta painottaa sitä, että tämä täytyisi uudelleen muotoilla niin, että eh, tulevia teknisiä uudistuksia ei estettäisi. Sitten 5052 tarkistusten suhteen me uskomme, että, että tämä saattaa voida tarpeetonta oikeudellista epävarmuutta. Ja mitä tarkistukseen 49 tulee, meistä se heikentäisi tiedonvaihtomme menettelyjä. Tämä on alustava kantamme, mutta voimme antaa tämän nyt jo päivän kolmikantaneuvotteluiden jälkeen. Kuten me painotimme, komissio suhtautuu erittäin myönteisesti luottavasti siihen, että seuraava kolmikantaneuvottelun jälkeen me saamme myönteisen ratkaisun aikaa tällä alueella. Kiitoksia, Stero Sender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita huomioista, kiitän myös komissiota. Kiitos työstänne, kiitos siitä, että olette e- edistäneet trilolikkia. Ensinnäkin kollega Bach. Kun Neuvottelut ovat olleet neuvostossa jäissä, niin meidän on sen takia täytynyt luopua ehdottamastamme oikeusperustasta. Olemme painostaneet neuvostoa, että neuvosto edistyisi jollakin tavalla ja puheenjohtaja Belgian puheenjohtajakaudella saimme aikaiseksi uudenlaisen näkökannan tähän asiaan. Tämähän on hyvin monimutkainen asia ja ennen kaikkea oikeusperustan suhteen. Kolmikantaneuvotteluissa pääsimme hyvin voimakkaaseen kantaan liittyen liikennettä koskevaan oikeusperustaan. Jos kerran näin täytyy tehdä, niin käytämme tuota liikennettä koskeva oikeus perustaa sitten. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö neuvosto voisi jatkaa työtään aivan päinvastoin. Kolme maata siis jää ulkopuolelle oikeusperustan takia. Esimerkiksi Tanska ei ole edes suunnitellut tähän osallistuvansa ja Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta eivät myöskään nyt osallistu tähän. Sitten liitteestä yksi. Se, että että mukautetaan tietojenvaihtojärjestelmiä teknisiltä osin. Mukautukset tehdään uusien sitoumusten mukaan liikennerikkomuksia koskevien tieto, tietojen ja niiden vaihdon osalta. Joka tapauksessa tätä järjestelmää voidaan käyttää vapaaehtoisesti ensinnäkin ja alkuvaiheessa. Ja se on mielenkiintoista. Mehän haluamme, että pääsisimme eteenpäin. No, teksti ei voi olla täydellinen, mutta me haluamme kuitenkin mennä eteenpäin ja saada sellaisen tekstin aikaiseksi, jota halukkaat voivat hyödyntää. Sitten tietosuojasta. No, tästä totta kai neuvoston kanssa olemme neuvotelleet. Oikeusperusta on siis muuttunut Tämä liittyy siis myös tietosuojaan. Kiitos Savisaarelle ja muille kollegoille. Kiitos siitä, että olette todella korostanut erityistä tietosuojaa, eli sitä, miten voidaan hyödyntää poliisiyhteistyötä. Tässähän todella täytyy varmistaa suoja. Kyse on tai tässä on puhuttu paljon vakavimmistakin rikoksista, kuten terrorismista ja muusta, mutta samanaikaisesti puhumme myös tieliikenneturvallisuudesta. Me voimme nyt sitten toivottavasti päästä tilanteeseen, että neuvosto antaa kantansa määräaikojen puitteissa. tietosuojan ja tietojen rekisteröinnin osalta ja tietojen vaihdon osalta. No, tämähän on liite, joka neuvostossa yksimielisesti on hyväksytty. Mielestäni tämä tietosuojakohta on jo riittävän selväsanainen ja me voimme valvoa tilanteita, joissa mahdollisesti tätä käytettäisiin väärin. Tästä ei puhuta tekstin varsinaisessa osassa. Ja tällä tavoin mielestäni voimme välttää sen, että tietoja käytettäisiin väärin. Sitten Van Dalenille ja kollega Bahille ajoneuvon omistajan tunnistaminen, sehän tässä huolestutti herra Van Dalen. Ja no minä kerroin tästä jo. Ajoneuvon omistaja on ainut tieto, joka voidaan varmaksi selvittää se on ihan loogista, ei tässä kohdassa ole mitään ongelmia. Ehkä joillekin jäsenvaltioille tämä aiheuttaa ongelmia sen takia, että ne katsovat, että kuljettaja tapahtuma hetkellä on vastuullinen. Mutta tätähän täytyy tätä kohtaa syventää sitten, kun tietoja vaihdetaan. En minä tiedä. Joka tapauksessa se sisältyy tähän. Sitten Rike. tehän tiedätte, joskus jo, jo, jollekin otetaan rangaistus, koska on tunnistettu ajoneuvo hänen autokseen, mutta nyt puhummekin järjestelmistä, johon halutaan tietyt takuut. Me puhumme tietyistä rikoksista ja rikkomuksista täällä, ja meidän täytyy saada järjestelmän varmistuskeino, jotta oikeusvarmuuskin tunnistamisen hetkellä voidaan varmistaa esimerkiksi ranskalaisessa järjestelmässä. Ja mielestäni meillä on tässä jo riittävät takuut. Mielestäni tietynlainen deontologia tietyt käytännesäännöt ovat voimassa alalla, kun tietoja vaihdetaan ja kaikki voivat soveltaa kussakin jäsenvaltiossa kansallista lainsäädäntöä ja tehdä sen niin kuin parhaaksi katsovat. Kaikki voivat todellakin toimia sen mukaan, että parhaalla tavalla tietoja vaihdetaan ja sen perusteella, mitä komissio ehdottaa täytäntöönpanon jälkeen. No parlamentin puolelta luonnollisesti olisimme halunneet kokonaisvaltaisen menettelyn, mutta valitettavasti neuvosto ei tässä seurannut meidän kantaamme ja me emme voineet odottaa enää kauempaa. Nyt on hyvä, että neuvostokin tässä pääsee eteenpäin. Luonnollisesti tähän liittyy kansallisia etuja se, että estetään tuomitsematta jättäminen. Jäsenvaltiot eivät voi enää sanoa, että meillä ei ole mitään välinettä äh, saada kiinni niitä, jotka, tai seurata niitä, tavoittaa niitä, jotka rikoksiin ovat syyllistyneet. Nyt meillä on tarjota väline, sellainen väline, jonka jäsenvaltiot itse ovat halunneet. Ja tämä on ensimmäinen askel. Ja toivottavasti viiden vuoden päästä sekä jäsenvaltioiden että komission taholla on riittävästi tietoja saatavilla, jotta saadaan selkeitä ehdotuksia, joita me olisimme jo kannattaneet ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta järjestelmää joka tapauksessa täytyy parantaa. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Ayala-Sander. Of course the vote will be... Kiitoksia, Rova Ayala-Sander. Äänestys olisi huomenna. Seuraavana on oma mietintöni. Niille, jotka tulevat myöhään, niin on otettu kohimietintö pois esityslistalta. Kohta ei voi tulla paikalle valitettavasti. Tämä koskee maanteiden tavarakuljetusten tilastoja. Muistuttaisin siitä, että tämä on puhtaasti tekninen mietintö. Komissio on ehdottanut tätä uudelleenlaatintaa jotta voitaisiin kodifioida nämä eri säädökset, jotka liittyvät äh, tilastoihin ja sitten toiseksi myös tarttua tilaisuuteen, ottaa käyttöön uusia ehtoja delegoituihin säädöksiin liittyen. Olen jättänyt 13 tarkistusta osana lausuntoluonnosta. Sisällön osalta ei ole muutoksia. Kaikki tarkistukset koskevat delegoituja säädöksiä ja toimeenpanosäädöksiä ja parlamentin aseman puolustamista, jos näin voi sanoa. Jotkut tarkistukset, jotka koskevat delegoituja säädöksiä, käytetään samaa sanamuotoa kuin mistä on sovittu teidän kanssa ja neuvoston kanssa eh, matkailutilastoja matkailutilastojen osalta. Esimerkiksi komission velvollisuus konsultoida asiantuntijoita mieluummin kuin kansallisia asiantuntijoita. Ja että muutos delegaation säädösten kautta pitäisi rajoittua vastaavan rahalliseen rasitteeseen. Myöskin tilastojen kanssa sopusoinnussa tarjouksella pyritään rajoittamaan komissiolle delegoituja valtaoikeuksia. Loput ovat enemmän tai vähemmän kielellisiä tai teknisiä mukautuksia standardisanamuotoihin. Sitten toimeenpanosäädösten osalta ja uudet templaatit, joita sihteeristö käyttää, uudet pohjat, niin ehkä niitä voidaan justerata myöhemmin. Juristilingvistit näin voivat tehdä parlamentissa. Sitten on 14 tarkistusta, suurin osa Rova Lichtenbergeriltä, joka ehdottaa tarkistuksia, joilla olisi vaikutusta asetuksen sisältöön ja siitä, miten varsinaista tietoa kerätään. Julkaisun ajankohta, ajankohtaisuus, siinä Lichtenberger ehdottaa, että äh, tiedot, joita kerätään, niin ne pitäisi julkaista viimeistään 12 kuukauden päästä eikä minulla mitään ongelmaa siinä ole. Rova Lichtenberger ehdottaa myöskin, että kehdotaan uusia statistisia muuttujia digitaalisista ajopiirtureista kuormakapasiteetista ja sitten arviot ylikuormasta ja niiden vaikutus vakaviin on, onnettomuuksiin. Tällä hetkellä tiedot, joita kerätään, ne koskevat ajoneuvoa. Se on ehdotuksen soveltamisala. Matka ja kuljetetut tavarat tässä mukana. Puhuin komission kanssa, jotta saisin heidän käsityksensä. Tarkistusta ja heidän näkemyksensä on se, että Lichtenbergerin lisäykset eivät ole sopusoinnussa sen tiedon kanssa, jota tämän asetuksen puitteissa kerätään. Heidän mukaansa sillä pyritään tukemaan kaupankäyntiä ja taloutta EU-ssa. Kuitenkin en vastusta sitä, että käytetään tätä tilaisuutta ja yritetään saada enemmän tilastotietoa kerättyä ja laajennetaan tietojen keräystä alueille, jotka ovat myöskin relevantteja EUn ympäristö- ja sosiaalisten tietojen kanssa, joten tuen Rova Lichtenbergerin tarkistuksia siitä, että kerätään ajoneuvoista tietoa ja sitten digitaalisen ajopiirturin tietoja tai mitä sellaista tyyppiä käytetään. Ja uskon, että Rova Lichtenberger käyttää suullisen tarkistuksen, että voi selventää kantaansa tähän liittyen. Saman aikaan minun täytyy laittaa miinus tarkistukseen. joihinkin tarkistuksiin. On jotenkin hyviä syitä, miksi tieto ei olisi relevanttia tämän esityksen kannalta. On myös luotettavuus, reliabiliteetti, kysymys. Tämä tietolähde, pääasiallinen tietolähde on rekkakuski. Eli jos käytetään vaikka ylikuormasta, lepoajoista tietoa, niin se ei tässä suhteessa toimisi sitten vakavista onnettomuuksista kerättävä tieto. Tätä tietoa jo kerätään neuvoston direktiivin perusteella vuodelta 1993. Rova on tarkistus 17, sitä tuen muos. Ja vedän pois oman tarkistukseni 7, joka kattaa saman asian, koska Rova on sanamuotoilu on paremmin ajan tasalla ja heijastaa paremmin nykyistä sanamuuta delegoituista säädöksistä. Joten loppu johtopäätöksenä haluaisin sanoa vielä, että tarkistus 15 herra Palsaitikselta näyttää vähän turhalta minun mielestä, koska voidaan olettaa, että jäsenvaltioiden täytyy joka tapauksessa kerätä tietoa sopusoinnussa proseduurien kanssa, muuten he rikkoisivat EUn asetuksia. Joten Oma tarkistus 7 vedetään pois, sitten on tarkistus 17, tästä tuen, tuen myös tarkistusta 16 Rova Lichtenbergeriltä ja 18 ja 19 myös. Tämän verran minulta tästä asiasta. Nyt keskustelu alkaa. Herra Grosch, EPP. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin tuemme näitä ehdotuksia, teidän tarkistusehdotuksianne. Niitä EPP tukee. Mitä tulee sitten tarkistuksiin Lichtenbergeriltä, niin, niin 18, jossa on tämä euroajoneuvoluokka, se kuuluu ajoneuvon sitten 19, olisi ehkä hyvä, että vähän tarkemmin, mutta Lichtenberger varmaan tästä puhuu vielä, niin se ajateltiinkin. Sitten 16. On hyvä, että odotetaan, että tämä tapahtuu viimeistään vuoden päästä vuoden päättymisestä, mutta milloin tiedot sitten annetaan 5-6 kuukautta sen jälkeen, olisi ehkä parempi, että sen vuoden aikana, seuraavan vuoden aikana sen jälkeen, kun tiedot on kerätty. Se olisi realistisempi tilanne. Koska sen pitää olla aikaa tehdä myös tarkistuksia. Mitä tulee sitten muihin, tiedot ovat tärkeitä. Muuta tarkistuksessa 20, 21 ja 22 Eurosta nämä jo kattaa, ei pelkästään vakavissa onnettomuuksissa, vaan yleensäkin. Näitä tietoja käytetään, mitä tässä voi sitten ajatella, että tietysti tehdään yhteys olemassa oleviin tietoihin, mutta ei rinnakkain kerätä näitä tietoja, ettei tehdä päällekkäistä työtä. Näin se voisi hyväksyä, että ei tule tällaista tuplatyötä ja tuplatyötä ja tuplavelvollisuuksia. Mutta hyvin laajalti tuemme näitä tarkistuksia siis. Meissner. Sitten Rova Meissner. Voin puhua aika lyhyesti, vaikka sitten kokous on tietysti lyhyempi tänään muutenkin. Koska äänestysluettelon osalta kaikissa kohdissa seuraamme esittelijän äh, linjaa. Se on yleisellisesti ottaen oikein, että tässä tapauksessa tehdään tarkistuksia, että esittelijä niitä tekee, mitä tulee komission mahdollisuuksiin toimia itsenäisesti, niin parlamentissa voidaan olla tässä varovaisempia. Ja mitä tulee sitten Lichtenbergenin tarkistuksiin, olen myöskin täysin esitillä linjalla, koska ei ole oikein kysyä tietoja päällekkäin toisten toimien kanssa. Tämän mukaan hylkään tai hyväksyn tämän. Ja, mutta mietintö on hyvä. Se noudattaa eri asioissa sitä linjaa, joka oli jo matkailutilastoissa, eli sama linja, tämä hyvä linja, jota me tällaisena tuemme. Kiitoksia. Thank you. Rova Lichtenberger. Sydämelliset kiitokset ja kiitoksia myös tuesta joillekin näistä tarkistuksistani. Voin sanoa teille, että mikä motivaationi tähän oli. Liikennevaliokunnassahan päätettiin viime toimikaudella, että tehdään raportti näistä lepoajoista ja että tämä valvontatiheys, jota me olemme valiokuntana vaatineet, joka on mennyt myös läpi, niin toteuttavatko jäsenvaltiot todellakin niitä. Tässä tilaisuudessa sitten tämä valvontatiheys ja sen vuoksi tämä ehdotukseni määräajoista, ja se oli 2007 tai 2008 suunnilleen. Et silloin oli vasta 1999 tiedot täysiä, eli jotkut jäsenvaltiot eivät toimita näitä tietoja yksinkertaisesti sen vuoksi. Kollega Groschin sanomassa tästä, että tuomitaan tietyt vuoden jälkeen, ei se johda mihinkään, koska joku jäsenvaltio ei sitten toimita ollenkaan, ja sitten ei ole jälleen mitään kasassa. Jos odottaa, kunnes kaikki jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiedot, niin sitten seuraavana vuonna saadaan tiedot vuodelta 1999 tai jotain sellaista, ja sehän ei ole tämä tarkoitus, koska sitten voidaan jättää asia ennalleen. Niin kuin ennenkin sanotaan, Life Levels Lost. Englannissa sanovat sen niin kivasti. Joten sen vuoksi haluan, että mahdollisimman aikaisin saada nämä tiedot julkaistua, koska tämä oli aika järkyttävää minulle, että Euroopan tasolla näistä ajoneuvojen tarkistuksista ei ole useimmissa jäsenvaltioissa siis mitään tietoa, eikä sitä välitetä Euroopan tasolle, jotka olisivat siis tuoreempia kuin viisi vuotta. Ei silloin voi tehdä mitään ennustuksiakaan liikenteen alueella, koska, koska tietysti hetkessä muuttuu aika paljon nopeasti. Tietysti ei tuplasti päällekkäisiä tietoja pidä kerätä, mutta sektorista voisi tehdä yhteenveto ja sanoa, että tässä toimitetaan yhteistä pulkkidataa kaikesta, mitä tulee tavaroiden kuljettamiseen maanteillä. Tässä sitä yleisnäkemystä nimittäin tarvitaan, ettei tarvitse kerätä tietoja rinnakkain. Se on tietysti sitä selvää, mutta jos tämä nyt näin näkee, niin siitä huolimatta olen kiinnostunut siitä, että nämä tuodaan yhteen nämä tiedot joskus. Sitten tämä ajopiirturi asia. Siinäkin oli selkeä motiivi. Meillä oli suuri keskustelu ajopiirturin tuomisesta tai niiden tyypistä, mutta olen valmis sanomaan, että katsotaan nyt sitten, että miten ylipäätänsä ajopiirturilla varustettuja ajoneuvoja on. Ja sitten sanomme, että ehkäpä lyhennetään tämä digitaaliseksi ajopiirturiksi ja sitten se sopii minulle. Mutta kuten sanottiin, niin haluaisin vain viitata siihen, että Jotkut näistä tiedoista kerätään vain jäsenvaltiotasolla ja eivät edes, eikä edes niissä kaikissa. Ja ne ovat vain jäsenvaltiotasolla käytössä. Ja juuri se johtaa siihen, että me, meillä on vähän pohjaa päätösten teolle monissa asioissa. Muistutan vain keskustelusta, joka meillä oli eurovinjettiasiassa, miten paljon euro kolme tai neljä ajoneuvoja on maanteillä liikkeellä ja tietyissä maissa liikenteessä. Se olisi tietysti hyvä, jos sen tietäisi, koska muuten päätämme asetuksesta tai sääntelystä, esimerkiksi Eurovinjetin osalta, joka itse asiassa viittaa johonkin sellaisiin, jota ei oikeastaan ole enää. Eikä se tietysti olisi mitään parempaa säädöskäytäntöä, näin sanoisin. Kiitoksia tuesta. Toivon, että tähän saadaan pieniä parannuksia kasaan ja olen erityisen kiinnostunut siitä, että nämä tiedot saadaan niin nopeasti kuin mahdollista ja sen vuoksi ehdotuksen tästä yhdestä vuodesta, koska muuten joudutaan ottamaan ikuisuus. Nämä epä, epäilyksen alla olevat valtiot, nehän tunnemme niitä nimiä. Annetaan tiedot kymmenen vuoden päästä tai ehkä ei ollenkaan, mutta tämä oli se lähtökohta, millä miksi olen sanonut, että mahdollisimman nopeasti ei nyt kuvata historiallista työtä tässä talossa, vaikka joskus on se vaikutelma, että pitäisi katsoa myös tulevaisuuteen. Thank you. Mr. Zille. do you want... Kiitoksia herra Zeele. Haluatteko sanoa jotain tästä? No. And I'm very grateful that we... Olen kiitollinen, että pystymme saamaan sinut tai teidät siitä pois. Herra Ryytik. Not here, no. Ei tarvitsekaan. Komissio, Rova Roman. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everybody. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kun Simpson jo tästä esitteli taustat komission ehdotuksesta, joten nyt haluaisinkin selvittää ehkä hieman enemmän vielä sitä, miksi teknisestä näkökulmista me tai miten me suhtaudumme näihin tarkistuksiin ja miksi pidämme viimeisiä tarkistuksia 18-22, miksi me emme pidä niitä hyväksyttävinä. Nämä muuttujat eivät noudata niitä tietoja, joita me tästä asetuksesta saimme. Tilastoyksiköt tässä tapauksessa edustavat ajoneuvoja, ja jäsenvaltioissa, tietyissä jäsenvaltioissa, raportoivissa jäsenvaltioissa on hyvin paljon ajoneuvoja. Eli otanta on siis hyvin suuri näissä tapauksissa. Otos voi olla 5-10 prosenttia korkeintaan väestön määrästä ja näin ollen tehdään tietynlaista edustuksellista valintaa. Ja sillä tavalla on tehtävä tämä, että ne tiedot, joita halutaan, esimerkiksi kilometrit, niitä täytyy voida arvioida myöhemmin riittävän tarkasti juuri tilastotieteen teoriassa määriteltyjen standardien mukaisesti. Miten sitten käytännössä kansallisella tasolla saamme tietoa, jos tällaisia otoksia otetaan ja on tiettyjä odotettuja tekijöitä, miten me nimeämme ne ja miten tekijät sitten arvioidaan tai lasketaan eri perustojen mukaisesti, miten nämä tiedot on kerätty. Miten voidaan varmistaa nämä asiat? Näin ollen voi olla, että tulisi epäjohdonmukaisia tuloksia, jos tällaisia painottavia tekijöitä soveltaisimme verrattuna siihen, mitä tässä asetuksessa nyt on tarkoitus kerätä. Voi olla tietysti jäsenvaltioiden tasolla hajautettuja tietoja Ja sitten tarkistukset 15-17. Periaatteessa komissio voi hyväksyä nämä tarkistukset. Mitä sitten tulee loppuihin tarkistuksiin, niin kommentoin niitä, kommentoin niitä jo teknisesti. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. En voi kovin paljon lisätä. Minä pysyn alkuperäisessä kannassani, jonka esitin. Rova Lichtenberger, haluaisitteko lyhyesti lisätä jotain? I, um, I know. Ihan lyhyesti. Tiedän, että on pieniä ongelmia eri tilastamenettelyjen yhdenmukaistamisessa vertailussa Euroopan tasolla – mutta jos me pidämme kiinni sitä kannasta, että... Uns der Verwaltungspraxis äh, der äh, äh, österreichisch-ungarischen... Jos ajatellaan esimerkiksi Itävallan Unkarin monarkiaa. Well, there we go. We'll vote. Me äänestämme huomenna. Palaamme koitavalta Unkarin Habsburgilaisiin menettelyihin? Selvä. Seuraava kohta esityslistalla. Olen oikein kiitollinen, Robert, että saimme sinut mukaan vähän aikaisemmaksi. Tiedätte ehkä, että herra Kohilla on ongelmia. Hän joutui vetämään omaa mietintönsä pois ja se lykkäsi kaikkea muuta eteenpäin. Ja me olemme erpäätävästi yrittäneet saada muut esitelijät paikalle. Olen oikein kiitollinen siitä, että sain sinut paikalle, joka liittyy lausuntoasi erityiseksi asetukseksi kaksi- ja kolmipäräisten ajoneuvojen ja nelipyöräisten pöörien hyväksynnästä ja valvonnasta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä oli oikein hyvä keskustelu tästä asiakokonaisuudesta helmikuusta ja meillä oli rohkaiseva keskustelua varjostelijoiden kanssa ja minusta vaikuttaa, että meillä on yleinen äh, konsensus, että me keskitymme tieliikenteen turvallisuuteen ja liitymme siihen, että että lukittomat jarrut otettaisiin mo- äh, moottoriajoneuvoihin ja otet, otettaisiin mukaan myöskin äh, tämmöiset off-road-ajoneuvot mukaan, niin että mopot saadaan mukaan 2014. Mutta ratkaiseva oli nimenomaan lukeutumattomien jarrojärjestelmien mukaan ottaminen – pakollisena. Ja olemme varjostelijoiden kanssa tästä samaa mieltä. Jotkut ryhmät halusivat ottaa esiin, esiin lukeutumattomien jarrujen kustannustekijät. Siksi meillä on kompromissi B, joka vähän pehmeämmin rohkaisee jäsenvaltiota ABS-järjestelmien pakollisen käyttöön oton jälkeen alentamasta veroja, veroja ja käyttömaksuja näille pienempitehoisille moottoriajoneuvoille. Kompromissi Basissä puhutaan myös siitä, että tätä asetusta täytyy päivittää myöhemmin, kun turvateknologia kehittyy. Ja tähänkin Kompromissin alitteen meillä on laaja konsensus. Mitä muuta voi sanoa tästä asiasta? Tässä on tehty 17 tarkistusta tämän jälkeen. Kolme oli tehnyt minä tai varjon. Kramerin tarkistukset on vedetty pois. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Jim. Thank you very much, uh, Mr. President. And can... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan sanoa, että herra Seilä on tehnyt erinomaisen mietinnön. Mitä siinä itse asiassa tehdään, niin otetaan, vedetään yhteen 14 eri direktiivin langat. Se on ikään kuin konsolidoitu teksti ja hyvin järkevä sellainen, kuten esittelijä Seele. Siellä pitää parantaa turvallisuutta, vähentää päästöjä, ottaa huomioon uudet tekniikat ja sitten sokerina pohjalla parantaa markkinavalvo- markkinavalvontaa ja seurantaa. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä erityisesti, kun ajatellaan, että on vastustettu painetta itse toimialalta, koska yksi juuri näistä faktoreista, joita toimiala meille painotti, oli e- ABS-järjestelmän kustannukset. Loppujen lopuksi puhutaan siis lukiutumattomasta jarrujärjestelmästä, va, vakuuttaa, että jos sitä ei ole, niin mahdollisuus hyvin tällaiseen luistoon, joka johtaa hyvin vakavaan onnettomuuteen, on aika selkeä. Turvallisuuden täytyy olla etusijalla. Ja sitten kun äh, toimialas esittää argumentteja, että maksaa tuhat euroa asentaa tällaisiin halvoihin moottoripyöriinsä, niin minun tietoni on se, että se voidaan tehdä 100-200 eurolla mahdollisesti, mutta kuluista riippumatta. Ja tässä tilanteessa puhutaan siis, että 750 euroahan per ajoneuvo tässä saa toimilla saa voittoa. Niin kompromissi, johon on viitattu, kompromissi V on järkevä. Siis jos jäsenvaltiot haluavat auttaa ihmisiä näissä siirtymäajan rahoitusjärjestelyissä, niin heidän, tämä vapaus pitäisi olla tarjoa tukea, jotta ihmiset voivat saada tämän moottoripyörän abs järjestelmällä EPP-näkökulmasta tuemme mietintöä kokonaisuudessaan. Kolme tarkistusta on. Mainitsitte itse kaksi niistä ja useimmat niistä Nyhrä niistä tukee. Ajala Sender, Dirk Seks ja te itse ja olisimme kovin luottavaisia siitä, että tässä mitä tehdään, niin olemme hyvin järkevää raporttia. Ja loppujen lopuksi lopullinen tavoite täytyy olla vähemmän onnettomuuksia, tieliikenne turvallisuus ja paremmat standardit kaiken kaikkiaan. Erittäin hyvin hyvää työtä esitteli. Rova Ajala Sender sitten ST-ryhmältä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Chile. Olette toimineet, toiminut hyvin avoimesti tämän mietinnön parissa. Puhumme liikenneturvallisuudesta, puhumme ajoneuvoista, joita käytetään jatkuvasti enemmän, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja käyttötarkoitukset ovat myös erilaisia sen takia nämä tekstit todella piti konsolidoida, yhdistää ja niitä asioita piti myös selventää. Olette ottanut huomioon trial-pyörät, kaikki sellaisetkin moottoriajoneuvot, joita käytetään teidän ulkopuolella. Se on hyvä asia. Olette kiinnittänyt huomiota kaksipyöräisten näkyvyyteen. Mainitsit sitten automaattiset valojärjestelmät ja muut. Se on hyvä asia, että on tällaisia vel- tiettyjä velvollisuuksia ja nyt on komission velvollisuus tehdä ehdotuksia. Tämä koskee myös ABS-jarruja. Ne pitäisi olla vakiona mopoissa, moottoripyörissä ja erityisesti niissä ajoneuvoissa, joita nuoret ja uudet kuljettajat käyttävät. Todellakin täytyy taata turvallisuus. Tämä ei kuitenkaan saisi aiheuttaa liikaa kustannuksia teollisuuden alalle. Kaikki turvallisuuselementit on silti huomioitava. Kiitos vielä kerran esit valmistelijalle tästä kompromissista. Tuemme ryhmässäni SFDssä mietintöä. Sitten Aldella Kiitos. Haluaisin myöskin kiittää herra Siileä siitä, miten hän on nyt kanssa erittäin hyvin tämän mietinnön parissa. Tilanne on erittäin hankalaa, kun meillä on iso joukko asetuksia, on vaikea saada ne yhdistettyä. Ja tämän, hän on erittäin hyvin useamman luokituksen ja tyypin yli, koska tärkeintä on kuitenkin tieliikenteen turvallisuus. Ja esittelijän ja varjostettelijöiden kanssa olemme yhdessä saaneet aikaan kannan, joka on järkevä ja mahdollistaa parannuksia ja myöskin virtaviivoittaa viivasta olemassa olevaa lainsäädäntöä. Mitä tulee lukkiutumattomiin jarrojärjestelmiin? tämähän oli tämä iso keskustelukysymys ja kompromissien myötä meillä on hyvä ehdotus. Also ich möchte mich auch bei dem Berichterstatter Herrn Siel. Minäkin haluaisin herra Seeleä kiittää valmistelija myöskin yhteistyö on ollut hyvää muiden väriesittelyiden kanssa. Turvallisuus on tietysti keskeinen kysymys, mutta on tutkimuksia siitä, että suurin turvallisuus on niissä maissa, joissa on paljon polkupyöriä. Eli turvallisuutta voi parantaa sillä, että polkupyörän käyttöä lisätään. Meillä on lukuja että Tanskassa ja Hollannissa ajetaan eniten polkupyörillä ja näissä maissa on vähiten onnettomuuksia esimerkiksi yhdistyvässä kuningaskunnassa, jossa ajetaan vähän polkupyörillä, siellä on hyvin huonot tilastot Euroopassa, huonoimmat. Eli täytyy keskittyä siihen, miten polkupyöräilystä voidaan tehdä houkuttelevampaa. On myös negatiivinen esimerkki Australiasta. Kohin raportti siinä osansa, niin tämä kyberpakko tuotiin siellä – ja sitten kun kypäräpakko tuli, niin sanottiin, että polkupyöräily on vaarallista, ei lähdetä siihen. Niin sitten niiden nuorien määrä laski ja suhteellisesti onnettomuusluvut ovat nousseet. Eli täytyy tehdä kaikki, että polkupyörästä saadaan houkuttelevampaa, rohkaista siihen ja sitten yhteiskunta varustautuu siihen, että mitä enemmän ajetaan polkupyörällä, niin se on suunnitelma turvallisuutta teillä herra Seelen no, esille ottamaan kohtaan. Tämä tarkoitus, jonka venimme pois, siinä oli kyse siitä, että komission ehdotus oli näihin sähköpyöriin. Se rajoitettaisiin 250 wattiin, 150 kiloon ja 25 hevosvoimaan ja ajattelin, että kaksi kriteeriä voisi jättää pois ja että olisi kyse vain tästä nopeudesta. Varjostelijoiden kanssa sitten kuitenkin mutta myöskin tämän sähköpyörätoimialan ja polkupyörätoimialan kanssa sopineet, että tästä nyt ei voi vääntää peistä ja sen vuoksi vedämme tämän tarkoituksen pois. Komission ehdotus olkoon niin kuin se on ja vetoamme siihen, että katsotaan tarkasti, että mihin nämä rajat vedetään ja sen vuoksi vedämme tämän tarkistuksen pois. Thank you, Kiitos, Tikao. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy siihen, mitä herra Kramer sanoi. Sähköpyörien käyttäjämäärä on kasvanut. Ja me haluaisimme käyttäjämäärän kasvavan vielä entisestäänkin. Mutta me haluamme myöskin lisätä sähköpolkupyörien käyttäjien turvallisuutta. Minua kiinnostaa yhtäältä sellaisten ratkaisujen edistäminen, jotka lisäävät pyörien turvallisuutta, mutta toisaalta myöskin pyörien saatavuuden ää, lisääminen. Eli haluaisimme, että ei ainoastaan turvallisuus kasvaisi, vaan myöskään haluaisi lisätä sähköpyörien hintaa. Hinnat ovat vielä korkeita. Kätemäärä on alhainen ja sen lisäämiseksi turvallisuutta täytyy lisätä. Mutta meillä ei pitäisi olla ti- kovin tiukko, liian tiukkoja vaatimuksia ja standardeja, jotka kohtaisivat hintoja ja vähentäisi niiden houkuttelevuutta. Onko komissiosta kukaan paikalla? Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä työstä. Haluaisin keskittyä muutamaan huomioon. Tässä on kolme pääasiaa, joita on käsitelty. Ensinnäkin kiitän työstä. Tämä ei ole ollut mikään, mitään helppoa työtä ja on hyvä, että saadaan parempi luokittelu erityisesti maastoajoneuvoihin ja trialpyöriin. Todellakin on hyvä, että tässä on nyt selvennetty ehdotusta nyt ja tulevaisuudessa voidaan paremmin kohdentaa toimenpiteet näihin tyyppe, ajoneuvotyyppeihin. Se oli todella tervetullutta. Sitten turvallisuus tai turvavälineet turvallisuusominaisuudet. Meidän täytyy korostaa sitä, että kun todella haluamme mahdollisimman hyvin hyödyntää uutta teknologiaa erityisesti turvallisuudessa samalla tavalla kuin nelipyöräisissä, niin me olemme sitoutuneet todellakin tätä edistämään, mutta haluaisin ottaa esille yhden asian ja se on se, että edelläänkin yleisen suhtautumistavan ja kriteerien osalta haluaisimme, että tässä on eri kategoria kuin matkustaja-autoille, äh, henkilöautoille. Me emme voi teeskennellä, että äh, neli pyöräisillä tässä tapauksessa olisi täysin samat turvallisuuspiirteet kuin henkilöautoissa. Niin samat elementit eivät tässä tule kyseeseen. Sama koskee näitä lukkiutumattomia jarrujärjestelmiä, kehittyneitä jarrujärjestelmiä. Ja haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy todella huolehtia siitä, että tasapaino on riittävän varovainen. Meidän täytyy huomioida vaikutusten arvioinnit. Tässä meidän ehdotuksessamme todella pyritään hyvään tasapainoon ja täytyy tehdä tietty ero kevyiden moottoripyörien ja skuutereiden, skoottereiden välille. Me olemme kuulleet näistä asioista. Samanaikaisesti meidän ei pitäisi kuitenkaan unohtaa sitä, että yritämme parantaa kaupunkiliikkuvuutta tämän tyyppisten ajoneuvojen osalta, joten kaikki tämä myös vaikuttaa ehdotuksiimme tai vaikutti ehdotukseemme eh, ennen kaikkea yleisesti kehittyneiden jarrujärjestelmien, lukkiutumattomien jarrujärjestelmien osalta eh, juuri L-luokan ajoneuvoilla. Olemme samaa mieltä siitä, että on todellakin hankalaa ja meidän täytyy yleisesti eh, L-luokan ajoneuvojen ympäristönäkökohtia parantaa. Myös aika on tässä kriittinen tekijä. On ollut tiettyjä valmistelevia tutkimuksia, olemme toteuttaneet siis tutkimuksia. Ja jos nyt ajattelemme teknistä eh, teknisiä mahdollisuuksia ja sitten kustannuksia hyvin kevyille L-luokan ajoneuvoille, kuten skootterit ja tällaiset, niin meidän täytyy löytää hyvä tasapaino. Emme saa unohtaa näitä ajoneuvoja pitkäksi aikaa kun, siihen asti, kunnes tämä tulee voimaan, jos ajattelemme henkilöautoja. Eli todella paljon tarvitaan uutta uusia investointeja ja on tutkittava näitä asioita, otettava käyttöön teknisiä uudistuksia ja nämä asiat on otettava siis huomioon. Kiitos. Thank you, Commission. Mr. Zeele, have you anything to add? Kiitoksia komissio. Onko herra seeralla lisättävää siitä, mitä komissio sanoi APS-järjestelmistä? Alkuperäinen pyrkimys oli erottaa nämä kaupunkivähätehoiset muista, mutta sitten valiokunnassa oli hyvin vakavia keskusteluja. Otettiin se kaikkiin ajoneuvoluokkiin vaatimuksena. Tietysti valiokuntamme huolehtii turvallisuudesta. Tietysti toimiala ei sitä kovin optimisesti vastaan, eikä kuluttajatkaan, mutta valiokuntalla, jos tästä poliittisesti sovitaan, niin täytyy IMK-valiokunnan kollegoita sitten auttaa menemään tämän asian kanssa pidemmälle. Haluaisin kiittää kaikkia sihteeristön hyvin ammattimaisia työntekijöitä ja varjoesittelijöitä ja kiitos yhteistyöstä. Thank you and the... Kiitos. Äänestys on huomenna valiokunnassa. Ja niinpä valiokuntamme esityslista on käyty tältä päivältä läpi. Jos kaikki koordinaattorit ovat paikalla, voimme jatkaa koordinaattoreiden kokouksella näin ajoissa. Meidän täytyy löytää herra Grosch vielä. Huomenna alkaa taas täyden valiokunnan kokous kello 9. Kiitos.